Fine, we're going to start. Ehkä jatkamme aiheena peruspankkipalvelujen saatavuus. Tähän liittyy, tämä liittyy komission suositukseen koskien peruspankkipalvelun saatavuutta, koska komission työohjelmassa alun perin ehdotettiin sitovaa lainsäädäntöä. IMKO on mukana 50 säännön mukaisesti, mutta sillä ei ole yksivaltaista päätösvaltaisuutta. Ja olemme järjestelleet asian heidän kanssaan niin, että meidän näkemyksemme on seuraava vaihe komission ohjelmassa. Nyt pyytäisin herra esittelemään tämän aiheen. Kiitos. Jaa, niin, kiitos. No, aloitan. Meitä ei ole täällä kovin montaa, mutta aloitan kuitenkin. Ensinnäkin ehkä muutama huomio yleisemmin tähän mietintöön. Mielestäni tässä on nyt suuri hyvä mahdollisuus parlamentille profiloitua sellaisena, joka haluaa kehitellä sisämarkkinoita edelleen kuluttajan etujen mukaisesti. Kriisin aikana ehkä olemme vähän jääneet näkymättömiin, siksi tämä on hyvä asia. Tässä vahvistetaan myös se pelko, joka meillä viime kesällä oli, että soft law suositukset eivät auta, jotta kaikki kansalaiset saisivat pääsyn peruspankkipalveluihin. Määräajan jatkamisen jälkeenkin yhdeksän jäsenvaltiota, jossa ei lainsäädäntöä ole, eivät ole halunneet uusia aloitteita. Bulgarialaiset esimerkiksi sanoivat, että komission suositukset on annettu pankkialalle, mutta kymmenen jäsenvaltiota jättivät kokonaan huomiotta komission suositukset. Ja ajattelen tällaisia reaktioita, niin suhtaudun skeptisesti siihen, onko tämä läheisyysperiaate nyt todella paras mahdollisuus saada peruspankkipalvelut kaikille kansalaisille, että tämä jätettäisiin ainoastaan jäsenvaltioiden tasolle. Siihen en ihan luota. Tarkistuksista yleisesti ottaen 231 tarkistusta. Aika merkittävä määrä, kun tämä ei ole niin valtava mietintä. Monet liittyvät suosituksiin, joita haluamme komissiolle esittää. Monia täsmennyksiä tässä on ja niistä haluan kiittää. Jotkut tarkistukset tuovat uusia ajatuksia mukaan ja muissa tarkistuksissa pyritään siihen, että jäsenvaltioille annetaan enemmän vastuuta tässä aloitteen tekemisessä. Tämä on ehkä eniten keskustelua herättävä seikka, eli miten pitkälti tässä tarvitaan EU-sääntöjä, miten pitkälle tämä asia liittyy jäsenvaltioiden toimivaltaan ja jäläisyysperiaatteeseen. Nyt yksittäisiin ehdotuksiin, keski, keskimmäisiin kysymyksiin, tarjoajiin ja soveltamisalaan. Minä halusin mahdollisimman laajan soveltamisalan ja palveluiden tarjoajat. No, nyt voidaan jättää ulkopuolelle esimerkiksi sellaiset osuuskuntaomaiset tahot, jotka tarjoavat palveluita ainoastaan omille asiakkailleen. Ja periaatteesta, miten saadaan laaja pohja, ollaan kai yhtä mieltä, mutta yhdessä – kohdin halutaan, jossa kohdin halutaan vähemmän poikkeuksia, enemmän mahdollisuuksia jäsenvaltioille valita. On totta, että jäsenvaltiot parhaiten tuntevat oman maan pankkisektorin ja näin pystyisivät valitsemaan palvelun tarjoajat, mutta tärkeää minulle on se, että lopulta saadaan ratkaisu, jonka kautta kuluttajia ei syrjitä eikä jätetä yksittäisiä asiakkaita ilman palveluita. Jos tietyt pankit ovat erityisen e- hyvin esillä maaseutualueella esimerkiksi ja tarjoavat paljon peruspalveluita, niin pitäisi ajatella jonkinlaista tasausmekanismia. Jäsenvaltiot voisivat valita, miten toimivat sitten, kun ensimmäiset kokemukset on saatu. Perusmaksutiliä tarjottaisiin erityisesti sellaisille asiakkaille, jotka yleensä eivät ole pankkien mielestä – kiinnostavia tai jotka eivät saa maksupalveluita muuten hoidettua. Toisaalta pitäisi myöskin helpottaa rajat ylittävää tilien avaamista. Rajat ylittäviin maksuihin tässä on rajalliset mahdollisuudet ainakin lähinnä euroalueelle eikä asiakkaille euroalueen ulkopuolelle. Tätä kai kuluttajalla pitää olla yhteys pankkiin, jos hän tilin avaa, siitä voidaan lähteä ja minun mielestäni pitäisi olla hyvin tarkkana niin, ettei rakenneta esteitä meidän kohderyhmällemme niin, ettei tämä toimi tehokkaasta. EUn kansalaisilla on periaatteessa oikeus hankkia tuotteita ja palveluita jostain maasta ilman, että tarvitsee selittää, miksi haluaa sen hankkia maasta A tai B. Yleensä kuitenkaan ilman osoitusta, että on pankkitili, ei voi vuokrata asuntoa. Eli ongelmana tämä on, ei kaikissa jäsenvaltioissa, mutta jossain jäsenvaltioissa kuitenkin noin niin, että tili pitää voida avata, jotta pystyy äm, vuokraamaan asunnon ja päinvastoin. Näiden ongelmien ratkaiseminen on tärkeää. Digitaalinen kehitys on tärkeää, mutta en usko, että sähköpostiosoitteen pitäisi olla vaatimus, jotta voidaan avata peruspankkitili. Ja sitten se, että joutuu osoittamaan, että pankki on kieltäytynyt avaamasta tilin, jotta saa peruspalvelutilin. Entä jos on tili, johon ei ole oikein varaa? Jos ei ole pyrkinyt avaamaan tällaista normaalia, liian, itselle liian kallista tiliä, ei voida myöskään esittää, että on kielletty peruspankkitilin avaamista. Tärkeää on myöskin se, että ihmiset ilman pysyvää osoitetta eivät jää ulkopuolelle. Tässä on pragmaattinen ehdotus – ja minä voin ymmärtää myöskin ehdotuksen, joka liittyy epätavallisiin henkilöllisyystodistuksiin, kun on sellaisia maita, joissa ei henkilöllisyystodistusta ole, mutta ehkä on kuitenkin tulevaisuudessa. Sitten kustannuskysymys, joka on kiistanalainen, se liittyy tietenkin siihen, että esimerkiksi näitä tilejä tarjotaan ilman, että ne maksavat mitään ja yleensä nämä pankkien tuotot tulevat muualta. Minä olen sanonut, että tili olisi ilmainen, mutta sitä vastustetaan joltain taholta. Meillä pitää kuitenkin olla tässä selkeä kanta, Ranskan kanta, ilmainen tili ja muiden kollegoiden ehdottamat kannat pitää jotenkin saada kohtaamaan. Nyt on esitetty esimerkiksi tiettyjä ylärajoja, 10 euroa, Belgiassa 13 tällä hetkellä – vuotta kohden. Ulle Ludvigsen on esittänyt kattaa 15 euron, eli meidän pitää periaatteessa sopia siitä, vaikka kustannukset mahdollisia sitten 10-15 euron kieppeillä pitäisi katsoa, pystymmekö sopimaan yhtenäisestä summasta. Tämän ei pitäisi estää maita, joilla on malleja, joissa on menty pidemmälle sitä, että näitä asioita tarjotaan myöskin edullisemmin. Ja sitten mitä tilin ominaisuuksiin tulee. Tässä ei ole paljon tarkistuksia. Kuitenkin on ajateltu, että pienempi tilin ylitysmahdollisuus on mahdollinen. Evelyn Gebhardt on esittänyt, että tietyissä oloissa esimerkiksi joskus lasku menee maksuun aikaisemmin kuin on ajateltu, jos se on velotuksessa tai että joku maksu tulee myöhemmin tilille. Tämä voi liittyä pankin ongelmiin tai työnantajan ongelmiin esimerkiksi on ehdotettu, että yhden kahden päivän osalta, jota, jossa tässä ehkä tulisi tili ylitettyä, voitaisiin luoda, luoda mahdollisuus tällaisen tilinylitysoikeuden sisällyttämiseen. Minä pidän tätä kyllä harkinnan arvoisena. Saksassa kuitenkin kokemus on se, että Tällaisia mielellään käytetään, koska pienestä luotosta saa hän tuottaa pankille. Tämä on siis vähän hankala, mutta itse ajatus sinänsä on harkitsemisen arvoimen. Tietenkin se, että kaantuu on suuri ongelma. Ja tässä todella tarvitaan käytännönläheisiä ratkaisuja kansalaisille. Peruspankkipalvelu – ajatuksen tätä ei ehkä välttämättä tarvitse nyt ottaa mukaan Belgiassa. Jossain muissa maissa on ihan järkeviä malleja, joita ei kannata ehkä ihan jättää huomiotta. Eli ulosoton osalta esimerkiksi niin, ettei koko tällaista peruspankkitiliä sitten tyhjennetä. Tässä pitäisi antaa nyt jokinlainen viesti komissiolle toimia – tai huolehtia siitä, että jäsenvaltioissa on järkevät mallit. Sitten tiedottamiskysymyksessä mielellään otetaan huomioon kuluttajasuojan valiokunnan kantoja. Peruspankkitilissä on järkeä ainoastaan, jos kansalaiset tietävät, että tällainen malli on olemassa. Ulle Ludvigsen on esittänyt sitä, että voitaisiin tukea tiedottamasta juuri kohderyhmille. Se voi olla ihan hyvä ajatus. Lisäksi minulle on tärkeää, että pankin nettisivuilla ja muussa tiedotuksessa mainitaan myös peruspankkitilit. Pankin jotkut edustajat arvelivat, että tämä voi vähän nopeasti luiskahtaa sitten sinne perusneuvonannon puolelle. Ja selkeästi on siis sanottava, että tässä ei ole kyse parlamme, anteeksi, pankkien neuvonannoista sinänsä, pankkineuvonnasta, mutta varmasti voimme tässä saada aikaan muotoilun, joka todella saa aikaan sen, mitä ajamme takaa ja jättää ulkopuolelle sen, mitä emme tässä halua. Viimeinen seikka vielä. Tuomioistuinten vaihtoehtoinen tai ulkopuolinen riitojen ratkaisun menettely tässä oli joitain tarkistuksia, joissa suhtauduttiin hyvin skeptisesti, joitain voimme tukea, jossa sanotaan, että ei ole järkevää tässä kuluttajapuolta ottaa mukaan. Tässä on kyse siitä, miten tämä on sitovaa. Ja meidän on katsottava, miten saamme tässä järkevän kompromissin. Minulla olisi sellainen tunne, että kannattaisi hyödyntää hyviä kokemuksia jäsenvaltioista niin, että voitaisiin suosittaa näitä myöskin muille jäsenvaltioille. Sitten menettelytapa ja aikataulu, ja näin pääsenkin puheenvuoroni loppuun. Vahvistettu yhteistyö valiokunnan kanssa, siksi sieltä onkin se lausunto. Kompromissien työstämisessä mielestäni pitäisi ottaa huomioon jo se, mitä kuluttajasuojavaliokunnasta esitetään 8. toukokuuta lausunnosta äänestetään. Varmaankin tämä voisi olla mahdollista tämän ehdotukseni. Katsotaan sitten yhdessä, mutta ajattelisin, että sen jälkeen melko pian lähdettäisiin päättelemään kompromissin neuvotteluita ja kompromissit saataisiin näin käyttöön. Ja sitten äänestykseen Ekonissa. Tässä alustukseni oikeastaan. Kiitokset vielä kollegoille reippaasta osallistumisesta. Kiitos. Thank you, Mr. Kluten. We now come to the... Kiitoksia, herra Kluten. Nyt sitten varjoesittelijöiden vuoro. Gay Mitchell, en näe häntä. Puhuuko joku hänen puolestaan? On no sitten SD-ryhmän Ludvigsen. Tack för ordet. Låt mig börja. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin painottaa sitä, että tämä on todella tärkeä kysymys. Mielestäni on tärkeää, että tästä tulee kaikkien kuluttajien oikeus eu alueella, että voi avata peruspankkitilin ja käyttää sitä. Tämä on eduksi kansalaisryhmille, jotka eivät muuten pankkipalveluita saa ja tukee sisämarkkinoille tarkistuksia katsottaessa – Huomaan, että tässä pitää saada vähän nyt tiukempi linja, koska tämä heiluu vähän sinne tänne. Meillä pitää olla oikeus toimiva järjestelmä, joka koskee peruspankkipalveluita, ja siksi meidän täytyy hyvin selkeästi ja johdonmukaisesti esittää, mitä alamme. Ei niin, että yleisesti kehotellaan jäsenvaltioita toimimaan. Meidän on osoitettava, että me suhtaudumme tähän asiaan vakavasti. Ja silloin meidän täytyy selkeästi osoittaa, mitä velvollisuuksia jäsenvaltiolle kuuluu ja ei kuulu. Minä ymmärrän kyllä, että jäsenvaltioille annetaan riittävästi pelivaraa, mutta jos näin tehdään, pitää kuitenkin yksityiskohtaisesti selvittää, minkälainen tämä pelivara on. Meidän on esitettävä tämä järjestelmä järjestelmänä, joka on yhtenäinen ja joka voi tosiaan toimia. Joitain etuja on siinä, että tehdään järjestelmästä mahdollisimman yleinen. Kaikkien maksupalveluiden tarjoajien on oltava velvollisia tarjota käyttöön myös peruspankkitiliä. Tällä tapaa voidaan välttää riski, joka saattaa syntyä stigmatitoinnissa, jos ainoastaan yksi tai kaksi maksupalvelun tarjoajaa saisi tehtäväksi tarjota tällaisia tilejä. Olisi ikävää, jos kaikki kansalaiset, joita pidetään vähemmän kiinnostavina pankeille, ajettaisiin näin tietyn pankin asiakkaaksi. Yleisestä edusta tässä on kyse, ei siitä, että annetaan jonkinlaista sosiaalitukea syrjäytyneille. Mitä tulee maksupalveluiden kustannuksiin, on tärkeää periaatteessa todeta, että perusmaksut tilin pitää olla aina edullisin tili, jota maksupalvelun tarjoajalla on tarjottavana. Nämä ryhmät, joita pyrimme auttamaan, eivät saa joutua maksamaan korkeampaa hintaa kuin kukaan muu. Lisäksi meidän on oltava hyvin tarkkana, kun puhutaan kohtuullisuudesta kohtuullisesta tai sopivasta maksusta perusmaksutilin yhteydessä. Minusta tuntuu, että enemmistö haluaisi tämän tyyppisen muotoilun. Jos emme pistä selkeitä lukuja sinne rajaksi ja päätetä, mikä on kohtuullinen tai sopiva, niin silloin tämä lainsäädäntö ei ole riittävän tiukkaa. Ei se riitä, että viitataan siihen, että maksupalvelun tarjoajan pitää voida kattaa kaikki todelliset kustannukset jotta tätä palvelua voidaan asiakkaalle tarjota. Jos me ajattelemme, että tämä on ratkaisu, niin me huijamme kyllä itseämme. Komissio arvioi vaikutusten arvioissaan, että vuosittainen kustannus perusmaksutilin osalta on 55 euroa. Lisäksi voitaisiin sanoa, että kustannuksia monien asiakkaiden osalta tässä ryhmässä enemmän. Kyse on asiakkaista, jotka melko – usein tarvitsevat sitä, että voivat fyysisesti käydä pankkikonttorissa. Minusta tuntuu, että tämä on liian korkea taso, koska nämä altistuneet erityisryhmät eivät pysty kattamaan tuota kustannusta ja siten ei päästäisi tämän lainsäädännön tavoitteisiin. Uudistus olisi näin turha. Tätä taustaa vasten mielestäni Belgian malli on mielenkiintoinen. Ainoastaan selkeän enimmäismäärän kautta voidaan huolehtia siitä, että tehdään jotain tälle asialle. Siksi minä olen ehdottanut 15 euron kattoa ihan perusmaksutilin enimmäismaksuksi. Tähän voitaisiin ottaa mukaan raja, jossa on maksimimäärä transaktioita, jotka katetaan tämän maksun kautta. Totta kai voin keskustella yksityiskohdista, mutta olen vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme jonkinlaisen katon, jotta voidaan huolehtia siitä, että hinnat eivät nouse liikaa. Muuten tämä ei ole paljonkaan arvoinen. Toinen tärkeä seikka on se, että saadaan oikeus siis perusmaksutilin avaamiseen. Ja tässäkin mielessä on ajateltava pragmaattisesti – nyt luodaan yksinkertainen, luotettava oikeusvarma järjestelmä, joka saadaan toimimaan käytännössä. Ja siksi, kun tämän tavoitteemme, suhtaudun vähän varauksellisesti komission ehdotuksen osilta ja osittain tarkistuksiin. Onko todella oikein vaatia sitä, että kuluttajalta pitää muodollisesti kieltää pankkitilin avaaminen ennen kuin hänellä on oikeus perusmaksut tiliin. Tästä saattaa syntyä niin paljon ongelmia, että suuri osa asiakkaista, joihin haluamme nyt yhteyden, jäisivät ulkopuolelle, jättäisivät tämän hankkeen kesken. Oikeusvarmuus oli epäselvä ja kustannuskysymys jättäisiin huomiota. On paljon sellaisia köyhiä kuluttajia, jotka voivat hyvin avata peruspankkitilin, mutta heillä ei usein ole mahdollista maksaa näitä kaikkia kustannuksia. Ja myös muodolliset vakuutelut siitä, että kuluttajilla ei muita pankkitilejä ole, sopisi EUn lainsäädäntöön. Näin varmasti syntyisi myös väärennöksiä, todistuksia. Tämä tietenkin haittaisi koko järjestelmän uskottavuutta. Siksi ehdottaisin, että kaikilla kansalaisilla on oikeus saada perusmaksutili maassa, jossa asuu ainoastaan yksi tili kuitenkin. Siksi haluamme luoda rajoitetun yksinkertaisen rekisterin, josta maksupalvelun tarjoajat voivat tarkistaa, onko potentiaalisella asiakkaalla jo perusmaksutili. Tämä olisi yksinkertainen ja oikeusvarma järjestelmä. Lopuksi haluaisin ottaa esiin seikan, joka on jäänyt vain huomiotta näissä tarkistuksissa – se, miten voidaan tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys. Tämä on näissä altitussa ryhmissä hankala kysymys. Ei pitäisi vaatia niin, että helpotetaan näitä sääntöjä, jotka liittyvät henkilöllisyyden todentamiseen koska on otettava huomioon ongelmat, jotka liittyvät terrorismin rahoitukseen ja rahanpesuun. Tässä pitää tehdä yhteistyötä tarjoajien viranomaisten välillä. Usein voidaan löytää pragmaattisia ratkaisuja, jotka toimivat kaikille asianosaisille. Vaihtoehtoja, vaihtoehtoisia henkilöllisyystodistuksia tai kiinteitä osoitteita voidaan luoda niille, joille ei osoitetta ole. Tällä aralla voidaan saada paljon aikaiseksi helpoin keinoin. Lisäksi kiittäisin esittelijä Kluuttia. Hän on tehnyt tähän mennessä työtä ja mielelläni olen kompromissi neuvotteluissa rakentavassa hengessä mukana. Kiitos. Thank you, Oli. Um, next. Seuraavaksi Filip Debake. Dank u voorzitter. Um, zoals in onze vorige discussie uh, ook al gemeld... Puheenjohtaja, mehän olemme jo aiemmassa keskustelussa käsitelleet tätä aihetta. Nyt puhumme siis todellakin peruspankkipalveluista ja peruspankkitilistä. Olen vakuuttunut siitä, että peruspankkitili on ennakkoehto sille, että ihminen voi täysin osallistua yhteiskunnan elämään, normaalin toimintaan. Ja näin hän voi myös hyötyä niistä eduista, joita sisämarkkinat meille tarjoavat. Näin ollen jokaisen jäsenvaltion on luotava järjestelmä, jonka puitteissa tällaisia peruspankkitilejä tarjotaan kansalaisille. Onpa meillä nyt sitten lainsäädäntöehdotus tai ei, niin siitä huolimatta kaikki jäsenvaltiot eivät ole reagoineet tähän komission ehdotukseen. Esittelijä on todennut, että meillä komissiolta on siis lainsäädäntöehdotus, mutta jos ehdotusta ei saada aikaiseksi tältä pohjalta, niin sitten täytyy lähteä sääntelyn tielle. Tässä jäsenvaltiossa edettäisiin vaihe vaiheelta ja autettaisiin jäsenvaltioita, jotta ne todella ryhtyvät toimeen. 2013 tammikuun lopussa pyydämme komissiota arvioimaan tilanteen, ja jos silloin ilmenee, että jäsenvaltiot eivät ole tehneet mitään, eivätkä ehdota omassa maissaan tällaisia peruspankkipalveluja, niin siinä vaiheessa pyydämme komissiota tekemään ehdotuksen vuonna 2013 siis. Mitä mallia pitäisi käyttää tällaisen peruspankkitili palvelun tarjoamisessa. Minä puolustan subsidiariteettiperiaatteen toteuttamista, toteutumista ja tietysti merkittävää on se, mikä on lopputulos. Eli millä tavalla tämä järjestetään, niin se ei ole niinkään ydinkysymys, vaan lopputulos kuluttajan kansalaisen kannalta. Ei pidä olla liian yksityiskohtainen, ei pidä sanoa, mitä jäsenvaltioiden pitää tehdä, vaan jättää niille mahdollisuus hoitaa tämä asia. Tietyissä valtioissa on jo olemassa järjestelyjä, toisissa maissa kaikkien pankkien täytyy tarjota tällaisia palveluita. Joissakin on keskuspankki vastuussa tai jonkinlainen keskusviranomainen, keskusjärjestö. Eh, joka hyväksyy vain sellaiset asiakkaat, jotka muut pankit ovat jo torjuneet. Mutta meillä on siis tällaisia järjestelyjä ja ne ovat eh, kyllä osoittaneet olemassaolon oikeutuksensa, eikä näiden valtioiden tietenkään tarvitse muuttaa järjestelmiään. Täytyy huolehtia myös siitä, että minkälaisia ratkaisuja tarjotaan lainsäädäntöehdotuksessa komissio joutuu ottamaan huomioon varmasti sen, että uusi, uuteen todellisuuteen täytyy myös tämän ehdotuksen sopia. Kuka sitten näitä peruspankkitilejä voisi käyttää? Toisin kuin esittelen, minä en ole vakuuttunut, että jokainen kuluttaja jokaisessa jäsenvaltioissa voisi avata tilin. Hänen täytyy voida toki avata tällainen tili, mutta siinä maassa, johon hänellä on yhteyksiä, jossa hän työskentelee, jossa hän opiskelee, hänellä on oltava jonkinlainen yhteys kyseiseen jäsenvaltioon. Ja tässä to- toki määritelmän pitää olla joustava, mutta tällainen yhteys täytyy olla. No sitten palvelun kustannukset. Esittelijä puhui ilmaisesta palvelusta. Omassa maassani 12-15 euroa on suunnilleen tämä hinta ja uskon, että tällaisesta suuruusluokasta me puhumme. Ja sen valtiot toki voivat tarjota tämän mahdollisuuden ilmaiseksi, jos ne niin haluavat, mutta täytyy huomioida myös jo olemassa olevat järjestelyt. Eihän mitään ilmaisia tarjoamuksia ole olemassa, aina joku maksaa viime kädessä kuluttaja. silloin kun sanotaan, että joku on ilmaista, niin täytyy aina olla varovainen. No entäpä sitten aiemmat keskustelut ja maksut olisi jonkinlainen, on ajateltu jonkinlaista mahdollista korvausrahastoa. En tiedä, olisiko tämä tarpeen. Voi olla, että syntyy kilpailuvääristymiä, jos tällaisia luodaan. Toki taakka täytyy jakaa oikeudenmukaisesti, mutta jos nyt vaikkapa pienessä jäsenvaltiossa tarjotaan tällaisia peruspankkipalveluja ja sitten kenties tällainen korvaus tai maksurahasto olisi, olisi liikaa. Kaikilla ihmisillä ei ole pankkitiliä, koska heillä ei välttämättä ole riittävästi tietoa siitä, mitä myönteistä tai kielteistä tämä ratkaisu voisi heidän elämänsä tuoda. Jotkut ovat haluttomia avaamaan pankkitiliä tai, tai säästötiliä, ja heille täytyy toki tarjota tietoa tästä mahdollisuudesta niin, että he äh, ovat tietoisia ratkaisustaan. Mutta tietysti nämä ihmiset, jotka eivät halua tiliä, niin täytyy jättää rauhaan. mielelläni teen yhteistyötä esittelijä varjoesittelijöiden kanssa ja uskon, että pääsemme nopeasti hyvään kompromissiin tässä tärkeässä aiheessa. Ja varmasti pääsemme lähemmäksi lopputulosta, kuin vielä muutama viikko sitten näytti. Fine. Um, is on, the, on behalf of the ECR... Uh, Sääryhmästä e Ivo. Pekne odpoledne, dámy a pánové. Děkuji. Kiitoksia, hyvät naiset herrat. Kiitoksia puheenvuorosta. Minulla on muutama kommentti tähän keskusteluun. Nämä liittyvät minun tekemiini tarkistuksiin tästä aiheesta. Henkilökohtaisesti en pidä tätä asiaa niin tärkeänä yleisenä kommenttina. Toisin kuin jotkut, en ole sitä mieltä, että se, että on tai ei ole pankkitiliä, tarkoittaa mitään eksistentiaalista ja olisi näin täysin sulkeutunut yhteiskunnan ulkopuolelle, jos ei tiliä ole. En usko, että näin on koska henkilökohtaisesti niin tekin varmasti tunnette ihmisiä lähiympäristössänne, joilla ei ole pankkitiliä, eivätkä usko, että se mitenkään heidän sosiaalista tai yhteiskunnallista asemaansa alentaa. Jos me yritämme säätää lakeja hintaan mihin hyvänsä, tämän tyyppisessä kysymyksessä, en usko, että se on välttämättä oikeansuuntainen toimi. Uskoakseni on kiistatonta, että jokainen aikuinen, jolla on tuloja, niin heillä pitäisi olla oikeus avata tili missä tahansa pankissa, jonka valitsevat ja samanaikaisesti pitäisi olla tietty hyvin määritelty suhde pankin tai muun rahoituslaitoksen ja asiakkaan välillä, mutta tämän pitäisi jo olla tällainen sopimuspohjainen suhde. Vain pankki tai rahoituslaitos ja asiakas voivat tällaisen sopimuksen tehdä, missä vain ja näin se toimii, jos tämä toiminta hyödyttää molempia. Silloin näiden kahden osapuolen pitäisi päättää, miten asiassa edetään. Tämän takia Olen tätä asiaa nyt työstänyt ja olen tarkastellut joitakin maita EU-ssa, esimerkiksi Saksassa 2005. 0,01 0,06 ihmistä väestöstä ei omannut pankkitiliä. Isosta Britanniassa 2008 oli kotitalouksia, joilla ei ollut tilejä 3 prosenttia ja aikuisväestöstä kahdella prosentilla ei ollut pankkitilistä Ranskaan ja Belgiaan. 10 000 ihmistä. Tämä on tällainen minimiluku, jos ajatellaan kokonaisväestömäärä. Oli ilman Suomi, Ruotsi, Tanska, 100 prosenttia kansalaisista omasi pankkitili. Minun maassani Tsekin tasavallassa 89 prosentilla aikuisista on pankkitilistä Slovenia esimerkkinä. Siellä vain 15 prosentilla väestöstä ei ole pankkitiliä. Umí poradit sami, nepotřebují k tomu evropskou legislativu. A... Eivät nämä ihmiset tarvitse eurooppista lainsäädäntöä. Kyllä he tietävät, miten tässä tilanteessa toimivat. Ja tukenut kaikkiin näihin lukuihin ja tilastotietoihin, niin ei minulla ole sellaista vaikutelmaa, että että tämä olisi joku perustavanlaatuinen ongelma jos ei saa tällaista peruspankkitiliä. Ja tämän takia ja olen laatinut tarkistuksen ja haluaisin suositella, että komission pitäisi noudattaa toissijaisuusperiaatetta. Minä todellakin uskon, että jäsenvaltiot kyllä tietävät, miten asia hoidetaan. Ei pitäisi sanella heille yhtään mitään tai kertoa, mitä pitää tehdä. Sitten toinen tarkistus ajatusluokkani perustuu niin siitä, että tarvitaan selkeä yhteys pankin tai rahoituslaitoksen ja asiakkaan välillä ja heillä pitäisi olla tietynlainen sopimus keskenään, jos me haluamme määritellä lainsäädännön kautta, kuinka paljon pankkipalveluja pitäisi maksaa, pitäisikö meidän lainsäätäjinä eh, spesifioida sitten hinnat vaihtelevat maasta toiseen. Täällä on puhuttu 12-15 euron summasta yhdessä maassa tai kahdessa maassa. No, se on ehkä tällainen minimisumma yhdessä maassa kuitenkin. Sama luku saattaa edustaa aika isoa kustannuserää joten kaikki nämä, nämä hinnoitteluerot ovat ähm, välttämättömiä. Ja meillä ei mielestäni ole riittävästi tietoa, että voimme määritellä täsmällisesti parhaan tavan toimia kaikki. Tämä liittyy kustannuksiin, miten paljon pitää maksaa tilin avaamisesta. tai muista palveluista, kuinka paljon niistä pitäisi maksaa. Esimerkiksi herra Schmidt Imkossa tänä aamuna argumentoi pitkälti sen puolesta, että pitäisi olla maksuttonta palvelua. Meidän ei kuitenkaan lainsäätäjinä pitäisi puuttua pankkitoimintaan ja erityisesti pankkien ja pankkirahoituslaitokseen ja kuluttajan välisiin suhteisiin. En todellakaan usko, että meidän pitää, pitäisi tällaiseen mennä ja alkaa määritellä hintoja. Sitten toinen alue, Pitäisikö näiden peruspankkipalveluiden olla osa pakollisia palveluita vaiko ei? Mielestäni tämäkin asia riippuu perinteistä toimintatavoista eri jäsenvaltioissa, eikä pitäisi säätää lakeja Euroopan tasolla ja kertoa, että on lakisäätäistä EU-ssa toimia tietyllä tavalla. tai eritellä, mitkä palvelut pitäisi ottaa tähän mukaan ja mitkä taas ei. Sitten vielä yksi ryhmätarkistukseni. Ai niin, kun puhutaan lainsäädännöstä. Usein puhumme jostakin, mikä on tapahtunut aikaisemmin, menneisyydessä, siksi se asia nyt tänään tällä hetkellä tunnemme. Emme kuitenkaan voi ennakoida tulevaisuutta ja sen mukaan tuomaa kehitystä. Tämän takia meidän ei pitäisi olla teknologisesti optimist, tai vo, optimissa. Uskon, että varmasti tulee olemaan palveluita. Olen melko varma siitä, että ne korvaavat tämän päivän puutteet markkinoilla. Nämä, tämä palvelut tulee varmasti muuttumaan tek- teknologisesti ja nämä asiat pitäisi ottaa huomioon ja olen käsitellyt niitä tarkistuksen. Niin kiitoksia. Um, Um, before I come to the rapporteur, I, maybe I'm... Sitten saa puheenvuoron. Nyt kun olen kuunnellut keskustelua, ehkä jo kommentoisin itsekin. 7 prosenttia yhteisön kansalaiset, jotka eivät käytä pankkeja, joskus ei ole kyse tulosta, tulotasosta, vaan siitä, että he eivät edes uskalla mennä pankkiin, vaikka nykyään kun on niin paljon pankkikonttoreita Mm, no, mutta jotkut maat kuitenkin, maat, maat ovat muuttaneet po- postejaan pankkitoimintaakin hoitavaksi tahoiksi. Esimerkiksi kun täytyy pienessä kylissä ja muuta. Esimerkiksi Afrikassa, missä pankkiverkosto on varsin heikko, tulotaso on alhainen, he ovat löytäneet oman keinon pankkitilille. Pankkitili on heidän ö, puhelintilinsä ja puhelinyhtiö mahdollistaa rahansiirrot ja niin edelleen, koska näin heidän on helpompi, heidän on helpompi saada GSM matkapuhelin käyttöönsä ja näin. He ovat kekseleesti ratkaisseet sen, miten peruspankkipalveluita harjoitetaan varsin erilaisissa ympäristössä Afrikassa. Ehkä näiden tästä pitäisi saada hiukan innoitusta kun mietimme näitä tavoitteita. Mutta tämä oli vain tällainen huomio. Ja nyt sitten esittelijä voi tehdä yhteenvedon tästä keskustelusta. Ich möchte ganz kurz auch anschließen. Niin, kiitos. Lyhyesti Kalkaski Klunnan puheenvuoron. Tässä on vähän erilaiset suuntaukset. 90-luvun puolivälistä meillä on ollut lähinnä kyse siitä, että pankkikonttoriverkostoa verkostosta tulee harvempi, koska tämä on niin kallista. Ja sitten on siirrytty nettipankkiin enemmän. Eli tämä on enemmän suuntaus. Meillä hyvä tietenkin, jos tällainen harkanttori on lähellä, mutta no, tämä oli yksi asia. Ole Ludvigsonin puheenvuoron ei listään lisättävä. Olemme pitkälti samalla linjoilla. Riblyvakken puheenvuoron. Kyllä me varmasti löydämme tässä yhteisen ratkaisun. Kyllä tämä varmasti voidaan hoitaa. Minä en sitä tästä enää puhunut, koska oikein on sanottu, että tämä liittyi kilpailuun tasavertaisiin mahdollisuuksiin. Eli jos tehdään poikkeuksia, niin pitää katsoa, miten ne pankit, jotka syystä tai toisesta saavat poikkeusluvan tässä, eivät saa kilpailuetua. Katsomme Belgiaa, mutta nyt olemme myöskin kuulleet, että laissa olevaa määrästä tässä yhteydessä käytetään. Eli tämä on ehkä poikkeus, josta voidaan ehkä luopua, mutta tuo maksu kysymys varmasti voidaan saada hoidettua, varmasti kunhan löydämme tässä oikeat enemmistöt. Sitten Ivon puheenvuoron. Todella on eri näkemyksiä siitä, tarvitaanko pankkitiliä. Saksan liittotasavallassa on hyvin harvoja, joilla ei ole pankkitiliä. Me olemme kuitenkin kuulleet kuluttajien edustajia Saksan liittotasavallassakin, on kuitenkin suuri ongelma tähän liittyen, kun nämä ihmiset, joilla ei pankkitiliä ole, tämä on vähän ehkä helpottunut viime vuosina, mutta vähän aikaisemmin 90-luvun loppuun asti oli sellainen tilanne, että ihmisille tarjottiin työpaikkaa, kun ne olivat työttöminä, mutta he eivät voineet saada työpaikkaa, koska heillä ei ollut pankkitiliä. Eli tämä on ongelma. Ihmiset, jotka haluavat integroitua työmarkkinoille jälleen, että tämä me tuemme muiden ohjelmien kautta, niin totta kai työsaaminen ei saisi jäädä tällaiseen asiaan jumiin. Toinen kysymys, opiskelijat ja työn perässä muuttavat. Ja sitten esimerkiksi romanit ja sintit, jotka ovat EUn kansalaisia, mutta liikkuvat, tarvitsevat myös tämän oikeuden. Me haluamme tukea kaikkia EUn kansalaisia, siksi näille ryhmille on löydettävä myös omat ratkaisut sisämarkkinoilla. Siksi tätä kysymystä ei voi jättää ainoastaan jäsenvaltiolle. Aina pohditaan tätä, kuinka paljon EUta, kuinka paljon subsidiariteettia. Ihan oikein, kuten muutkin ovat sanoneet, tätä näkemystä on myöskin pohdittava, mutta – jos ajatellaan kokemusta, jota saatiin viime kesäisen komission tiedonannon jälkeen, niin tämähän osoittaa, että tällaisella alalla, jossa on asiakkaita, jotka eivät ole kovin kiinnostavia pankkien silmissä, näin se nyt vain on, niin tässä selkeästi jäsenvaltioiden tasolla toiminta ei riitä. Tässä tarvitaan eurooppalaista toimintaa ainakin minun mielestäni ja siksi me tarvitsemme tässä eurooppalaista lainsäädäntöä. Se ei saa olla liiallista, mutta kyllä tässä kuitenkin selkeät puitteet tarvitaan sille, mitä jäsenvaltioiden on tehtävä. Mutta minulla on sellainen käsitys, että tämän keskustelun jälkeen varmasti löydämme ratkaisun. Tässä tämä ja sitten tapaamme lähipäivinä kompromissineuvotteluissa. Uh, thank you, Mr. Klute. I just, um... Nyt katson aikataulua. Niin kuin sanottiin, jo Ekonissa äänestetään 30. tai 31. toukokuuta ja täysistunto sitten tarkoit, se koska käsitellään tätä heinäkuussa. Yeah, this, no, no, there's, no, this, two there's the last one. No, it's not. Where's that? there are two other files after this. We'll find them for you. This, this is next. This is the one. This is next, but there's, there's others after. Okay. Mm-hmm. So it's not the last session, but uh, there's my report on the... Uh... Tämä alkaa vielä. Minä kohtaa sitten. Seuraavana aihe numero 20. Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurta markkinoiden toimintaan liittyvä huol- huolenaihetta. Tässä olemme yhteisvastuussa muiden valiokuntien kanssa. Meidän valiokuntamme on saanut tavallaan vain kuusi näistä ongelmakohdista käsittelyynsä. Ensinnäkin veroesteet rajatuittavassa työmarkkinatoiminnassa, sitten pankkitilin avaaminen ulkomailla, sitten kolmantena eläkkeytyminen ja sitten neljäs liittyy rahamarkkinoiden mahdollisiin ongelmiin ja viides kohta liittyy rahoituksen saantiin, tukitoimiin. Kuudes siitä voi vaatia arvonlisäveron toisessa maassa. Ja he, kansalaisten mielestä tämä on liian hankalaa toimintaa. Olen käynyt läpi eri tarkistuksia joita varjoistot ovat tehneet. Ja minun täytyy sanoa, että tämä lausunto keskittyy ei kaikkiin ongelmia, joita kansalaisilla on. Kyllähän näitä ongelmia on paljon enemmän. Tässä on vain pää 20 tärkeimmät, jotka koskevat sisämarkkinoita ja rajat ylittäviä kysymyksiä, työntekijöiden liikkuvuutta ja siihen liittyviä ongelmia ja kysymyksiä. Joten pyytäisin, että varjoesittelijät pitävät kiinni tästä aiheesta, koska tarkoituksena ei ole tarkastella ongelmia ja huolenaiheita, jotka liittyvät normaaleihin EU-kysymyksiin. Itse asiassa minulla ei ole mitään ongelmaa joidenkin tarkistusten kanssa. Ne voitaisiin hyväksyä esimerkiksi kompromissitekstiin yksi, joka liittyy pääomaan, verotukseen niin edelleen. Mutta huom- ymmärrän, että muut sitten puhuvat kokonaisuudessaan sisämarkkinoista – ja kertovat, mitä kohtaa palveludirektiivissä pitäisi viilata. Toiset taas sitten tuomitsevat sisämarkkinat, koska heistä ne aiheuttavat enemmän ongelmia ja tuskaa ja niin edelleen. Kaiken kuitenkin on sitä mieltä, että paljon myönteistä muutosesitystä on tullut. Näistä voidaan keskustella, mutta ensin kuunnellaan varjoesittelijöitä. Rova Okoni EPPstä. Sofi, ole hyvä. Merci, monsieur le président. Cher... Euh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Tämä mietintö on mielenkiintoinen, koska sisämarkkinat on kyllä menestystarina, mutta edelleenkin on aukkoja ja tiettyä toimimattomuutta näillä markkinoilla. Sisämarkkinoiden rakentaminen tarkoittaa totta kai satojen direktiivien asetusten hyväksymistä, mutta ennen kaikkea se näkyy kansalaisten jokapäiväisessä elämässä Euroopassa. Eli se, mikä toimii hyvin ja erityisesti se näkyy, mikä ei toimi. Olen tyytyväinen siitä, että komissio ja komission jäsen Barnier hyvin tarkkaan seuraavat sisämarkkinoiden toimintaa. Kollegan laatima lausunto on tasapainoinen. Siinä on kaksi pääseikkaa. Esteiden poistaminen markkinoiden hyvältä toiminnalta ja kasvutekijöiden ja työllisyystekijöiden tukeminen. Voin tuo Eduardin analyysin ja Eppingen analyysin siitä, että on poistettava verotusesteet sisämarkkinoilta. Mitä sitten tulee kasvu- ja työllisyystekijöihin, niin voin kyllä yhtyä suurimpaan osaan niistä tekijöistä, joita Högmark on korostanut. Minä korostaisin komission aloitetta, jolla suositaan yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja erityisesti sitä säännöstelyä, jolla pyritään luomaan eurooppalainen passi sijoitusyrityksille, jotka sijoittavat yhteiskunnallisiin yrityksiin. Tämähän on nyt käsittelyssä, erityisesti minun aiheeni yhteydessä parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa. Tämän passin pitäisi mahdollistaa se, että saadaan uusi rahoituskanava sellaiselle sektorille, joka sitä todella tarvitsee. 10 prosenttia yrityksistä tällä hetkellä on tällaisia yhteiskunnallisia yrityksiä ja 11 miljoonaa työntekijää työskentelee tällä sektorilla. Tämä on työllisyyden luoja ja hyvin merkittävä markkinasektori. Tässä pääseikat, joita halusin korostaa tämän mietinnön yhteydessä. Muistutan vielä, että tämä on oikein hyvä asiakirja, jonka puheenjohtajaskekluna on tehnyt. Kiitos. Um, I don't see any other speakers. En nyt huomaa muita puheenvuoropyyntöjä, joten ehkä lopetamme tämän keskustelun tähän kokoonpanoon. Totean vain, että tästä lausunnosta äänestetään toukokuun lopussa 30. tai 31. viidettä johtovaliokunnassa. Tästä äänestetään 21. kesäkuuta ja syyskuussa sitten tämä menee täysistuntoon. I'm just being told that the, uh... Juuri kuulla, että seuraava kohta sitä käsitellään 15 minuutin päästä. Ja koska odotamme varjoesittelijää paikalle, niin sitten keskitymme tässä vartitunniksi.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 Okay, uh, Miss Okuni. Hyvä, rouva Okuni. Tässä aiheena on eurooppalaiset yhteiskunnallisen yrittäjyyden rahastot tai sosiaalisen yrittäjyyden rahastot. 102 tarkistusta tehty eri aiheista Euroopan sosiaalista yrityksistä ja muista kysymyksistä, mutta nyt annan puheenvuoron suoraan esittelijälle. Hän voi kertoa meille aiheesta. Merci, monsieur le président, chers collègues. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Näen, että tämä aihe todella innostaa väkeä paikalle. No, laatu korvaa määrän. Haluan kiittää ei suinkaan niitä, jotka ovat paikalla, vaan, vaan niitä lukuisia henkilöitä, jotka ovat tehneet tarkistuksia ja joiden tarkoitus on selkeyttää ja vahvistaa ja parantaa ehdotustekstiä ja mietintöäni. Tällä hetkellä me teemme yhteistyötä ja laissa. Toivon, että kompromissit ovat tyydyttäviä, jotta niiden pohjalta voimme tehdä selkeää, vahvaa työtä ja aloittaa neuvottelut kolmikantaneuvottelussa neuvoston kanssa. Puheenjohtaja totesi, että 137 tarkistusta on tehty, mukaan omani. Pääasiassa nämä liittyvät viiteen asiaan ja samoihin asioihin. Ensinnäkin tämän leiman tai nimityksen saantioikeus. Tietyt kollegat haluaisivat alentaa tätä, jotta päästäisiin 50, jopa 30 prosenttiin. Ja tässä haluttaisiin eh, helpompaa saatavuutta ja joustavuutta aikaiseksi. Toiset ovat tehneet tarkistuksia, eivät suinkaan näihin lukuihin liittyen, vaan laskentamenetelmään liittyen. Tarkoitus on täsmentää tätä laskentamenettelyä, menetelmää, jotta päästäisiin keskiarvoon. Tässä sanotaan 70 prosenttia, joka ei ole... A, ah, Astrid tulee paikalle. Tämä ei koske siis koko rahastoa, vaan noin keskiarvon omaisesti täytyy laskelmat määritellä. Minun kantani on yksinkertainen. 70 prosentin kynnys vaikuttaa minusta aivan tasapainoiselta. Se mahdollistaa sen, että ei vesitettäisi tämän rahaston näkyvyyttä, joka sitten toimii yhteiskunnallisen yrittäjyyden alalla – 70 prosentin yläpuolelle meneminen olisi aivan liian rajoittavaa. Tämä on siis taso, joka on minusta tasapainoinen. Meidän täytyy kyllä vielä täsmentää tätä laskentamenetelmää. Sen pitäisi olla yksi mahdollisuus, yksi keino. Eli minkälainen kausi otetaan huomioon tämän keskiarvon laskemisessa. Minä voisin kuvitella, että 50, viisi vuotta on hyvä kesto. Ja laskelma menee siihen suuntaan, että päästäisiin oikeusvarmuuteen, joka tässä puitteissa vielä ei ollut riittävällä tasolla. Toinen seikka on tämän etiketin myöntäminen. 500 miljoonaa euroa sijoitusrahastossa. Tietyt, raho, tietyt tarkistukset pyrkivät suurempiin rahastoihin, jotka voisivat saada tämän leiman tai nimikkeen niin, että me kunnioitamme direktiiviä tässä. Astrid Lulling on tehnyt tästä tarkistuksen. Olisin aika lailla taipuvainen menemään tähän suuntaan. Jos meillä on 500 miljoonan alla oleva rahasto, joka saa sitten tämän leiman ja menee rajan ylitse, niin kyllä tämä ehdotus voisi olla ihan hyvä. Toinen seikka on se, miten määritellään yhteiskunnallinen yrittäjyys ja tukikelpoiset tai mahdolliset yritykset. Tähän liittyy useita kysymyksiä. Pitääkö meidän rajoittua vai laajentaa yhteiskunnallisen yrittä, yrityksen määritelmää? Yhteiskunnallinen yritys on sellainen yritys, jonka päätavoite on vaikuttaa myönteisellä tavalla sosiaalisesti. Toki se voi tuottaa voittoa, mutta tämä on vain ikään kuin ylimääräistä hyvää. Komission mielestä mahdolliset yritykset ovat sellaisia, jotka tarjoavat joko tuotteita tai palveluja heikossa asemassa tai syrjäytyneille henkilöille. Puhutaan esimerkiksi sosiaalisista asunnoista tai vaikkapa kampaamopalveluista e, ihmisille, jotka ovat altissa asemassa ja hinta on hyvin maltillinen. Eli sellainen yritys, joka käyttää palvelun tai tuotteen valmistusmenetelmää, joka on sosiaalisesti hyvän pyrkivä. Eri yritys, joka työllistää haavoittuvia tai vammaisia henkilöitä. Minun kantani on, on sellainen, että tämä määritelmä pitäisi hieman, sitä pitäisi hieman laajentaa, jotta katettaisiin myös syrjäytyneet, vaikeassa asemassa olevat henkilöt ja minusta tätä ei kuitenkaan pitäisi lisätä, laajentaa tämän enempää, niin että ei käy niin, että tätä otsaketta käytetään väärin ja joudutaan harhateille. No sitten tämä PK-kynnys. Tässä pitäisi olla mahdollisuus poikkeus, poikkeuksen käyttöön sosiaalisen, sosiaalisten asuntojen suhteen. Selkeyden ja joustavuuden kannalta tämä kynnys pitäisi poistaa. Sosiaaliset asunnothan ovat sellaisia palveluita, että tässä ei enää puhuta pk-yrityksestä olisi ikävä, jos jouduttaisiin näiltä yrityksiltä rahasto sulkemaan. Ajatus on poistaa tämä kynnys ja mahdollisesti arvioida sitä, pitäisikö tämä kynnys sitten neljän vuoden kuluttua arvioida uudemman kerran. No sitten mahdolliset yritykset, pitääkö niiden toimia Euroopassa, pitääkö niiden pääpaikkana olla pääpaikka olla Euroopan unionissa. Tästä pitää kyllä keskustella meidän keskuudessamme, koska mehän voimme päättää, että tässä rahastossa äh, pidämme äh, ensisijaisen tärkeinä yrityksiä, jotka ovat nimenomaan sijoittautuneet Euroopan unioniin. Ajatus olisi, että tämä rahasto toimii vain unionin yritysten keskuudessa. Ja tätä rahastoa käytetään jonkinlaisena vipuna, jolla voidaan myönteisellä tavalla vaikuttaa unionin alueella toimiviin yrityksiin tällä alalla. Toki voimme myös päättää, että avaamme tämän rahaston kolmansille maille, so, yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle eh, kolmansissa maissa ulkopuolella. Tästä haluaisin kuulla näkemyksiänne ja haluan tietää, mitä mieltä olette siitä ajatuksesta, että äh, pidetään unionia ensisijaisena vai sitten onko tämä passi tai äh, titteli varattu yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle kaiken kattavasti Euroopassa tai kolmansissa maissa? Sitten kolman, kolmas kysymys. Äh, y- yksityishenkilöt ja tämä rahoitus. Monet ehdottavat, että kynnystä lasketaan rahastossa 100 miljoonaa 100 000, jopa 50 000, kenties jopa 30 000, niin että se olisi avoin myös yksityishenkilöille. Toinen ratkaisu, joka on minun kantani, on se, että ajatellaan, että yhteissijoitusyritykset voivat sijoittaa yhteiskunnallisiin yrityksiin. Ja nimenomaan tässä käytettäisiin tätä passia tai leimaa. Miksi tämä 10 prosentin yhteissijoitusyritysmahdollisuus? Jos 50 000 olisi kynnys, niin onko monia yksityishenkilöitä, jotka investoisivat 50 000 tällaiseen yhteiskunnalliseen yritykseen, joka kuitenkin on riskialtis yritys. Kun ehdotamme 10 prosenttia yksityishenkilöiden osalta, niin tässä todella tarjoamme mahdollisimman suurelle määrälle eh, yksityishenkilöitä tämän mahdollisuuden toimia solidaarisesti yhteiskunnallisessa yrityksessä. Sitten viimeinen seikka säilytysyhteisö. Kolme tarkistusta on tehty tästä aiheesta. Ensimmäisessä ehdotetaan, että olisi varsin tiukka järjestelmä, tiukka järjestely. Toinen tarkistus, jonka kollega Ulle Schmidt on tehnyt, sisältää sen, että näiden varojen allokoinnissa täytyisi olla tietynlainen vastuullisuus. Ja sitten mikä on johtajan vastuu tai hallinnojan vastuu. Ajatus olisi sellainen, että olisi tällainen kevennetty versio ja näin päästäisiin tiettyyn varmuuteen silloin, kun hallinnoja määritellään, mutta tietty joustavuus olisi tässä kaikista tärkeintä ja sääntö olisi kevennetty versio. Olen ylpeä ja iloinen, kun saan tehdä työtä tämän mietinnön parissa, jonka aiheena ovat yhteiskunnalliset yri- yritykset. Tämä on mielenkiintoinen aihe ja olen esitellyt eh, tarkistukset Skiklunan mietintöön. Tämä sektorihan todella edustaa 11 prosenttia unionin yrityskannasta ja 10 miljoonaa työpaikkaa. Tämä on todellinen liike-elämän sektori ja meidän unionissa täytyy harmonisoida sääntömme, jotta voimme mahdollistaa sen, että tältä alalta saamme vivuvaikutusta talouteen. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia luvallanne. Herra Kadraui, pyydämme ensin ole Smithia, koska hän joutuu pian poistumaan. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minulla lähtee lento tunnin kuluttua itse asiassa, joten toivottavasti ehdin siihen, mutta koska ne ei voi olla varma. Kiitokset esittelijälle. Tämä on todella hyvä mietintö ja ratkaisevan tärkeä. Tärkeä askel suuremmassa kokonaisuudessa, kun puhutaan sijoitusrahastoista Euroopassa. Minä olisin neljä huomiota. Pyrin esittämään ne tärkeysjärjestyksessä. Ensimmäinen liittyy säilytysyhteisöön. Minusta meillä pitäisi olla tässä vähän kevyempi järjestelmä. Minun mielestäni ainakin on niin, että tätä ei pitäisi verrata vaihtoehtoisiin sijoitusrahoihin rahastoihin. Jos näin tehdään, niin kaikki tästä, kaikki, koko nämä puitteet muuttuvat liian monimutkaisiksi. Toivon siis, että voimme saada kompromissin tässä yhteydessä aikaiseksi. Toinen seikka. Minimitavoite. Minä olen tehnyt tarkistuksen, jossa ehdotan 50 prosenttia. Ja ehdotus on 70. Toivon, että saisimme itse asiassa alhaisemman tavoitteen tässä, koska näinkin rahastoista tulisi helpommin hyväksyttävissä olevia. Näin ainakin minun käsittääkseni. Kolmanneksi aikaraja. Toivon, että voimme löytää tässäkin yhteisymmärryksen koska keskimääräinen tai viisi vuotta on kyllä hankala tämän tyyppisissä sijoitusrahastoissa. Toivon, että tässäkin voidaan saada järkevä ratkaisu aikaiseksi. Uh, Tiedämme kaikki, että Tanska mielellään puheenjohtajakaudellaan ajaisi tämän että tämä asia saataisiin loppuun käsiteltyä Tanskan puheenjohtajakaudella. Neljäs seikka liittyy väärinkäsityksiin ja petto, väärinkäytöksiin ja petoksiin. Että ei tar- käytetä muuhun tarkoitukseen kuin on ajateltu. Tarkistukseni 39 ja 40, eli väärinkäytökset tulisi pyrkiä välttämään. Jos meillä olisi tässä vähän kevyempi järjestelmä, ja tietenkään sitä ei saa mitenkään väärinkäyttää, että löydettäisiin tapoja, joiden ei tulisi olla tämän sijoittamisen osana. Muuten tämä mielestäni on oikein hyvä mietintö ja askel oikeaan suuntaan, koska raha on olemassa ja rasteiden kautta voitaisiin saada jotain uutta aikaiseksi Euroopassa. Sitten tuo kolmansiin maihin liittyvä kysymys on kyllä hyvin hankala. Aina, kun lähdetään puhumaan kolmansista maista, pitää tasapainotella. Ymmärrän kyllä argumenttinen, mutta toisaalta olen liberaali, joten en niin mielelläni suosisi esteitä mihinkään suuntaan. Skeptisesti Suhtaudun siis siihen, että tämä pitäisi olla erityisesti eurooppalainen tapaus. Mutta jos minä vaadin joustavuutta nyt teidän puoleltanne, niin ehkä minunkin pitäisi olla vähän joustava. Näin vastavuoroisesti. Päättäisin puheenvuoroni tähän ja päättelen, että joudun juoksemaan täältä, mutta kaikki täällä sanottava kyllä tulee avustajani muistin kirjaa tavaksi. Ei, en minä nauhoita tätä kokousta nyt, mutta avustaja kyllä kirja muisti, mitä täällä sanotte. Kiitos oikein paljon. Ähm. Kiitoksia, Smith. Ja hyvää kotimatkaa. Sitten herra Kadraui SD-ryhmästä. En, ähm, uh, äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijää hänen johdannostaan ja erinomaisesta työstä. Myönnän, että en ollut ihan alusta lähtien tällä paikalla häntä kuulemassa, mutta mielenkiintoista kuitenkin se, mitä kuulin. Uskon, että tämän kaiken kaikkiaan varsin myönteistä. Talo, yhteiskunnan talous on ratkaisevan tärkeä, niin kuin itsekin että tämä on tärkeä sektori laajasti ajatellen ja jos halutaan houkutella yksityisiä sijoittajia, on välttämätöntä, että tällainen laatumerkintä eurooppalaisesti on. Se on välttämätöntä todella. Joitakin huomioita. Mielestäni on tärkeää, että määritellään asiat tarkasti, mikä eurooppalainen yhteiskunnallinen yrittäjyyteen yritys on. Se on siis yritys, jonka tavoitteena ennen kaikkea tai päätavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnallisesti tai sosiaalisesti, eikä se pyri synnyttämään voittoa osakkailleen osakkeenomistajilleen, joten pitää olla innovoiva ja käyttää vähiä voimavaroja sosiaalisen hyvän puolesta. Ja lisäksi jos vielä on, tähän liittyy avoimuus, vastuullisuus ja muuta tällaisia periaatteita, Edelleen pitää täsmentää, määritellä kuinka paljon tällainen rahasto investoi näihin yhteiskunnallisiin yrityksiin ilmeisesti 70 prosenttia viiden vuoden ajan. Tämä on hyvä parannus verrattuna alkuperäisen komission tekstiin. Tietysti ennen kaikkea pitää tarkastella vaikutusta, joka syntyy EU-ssa Tämä koskee erityisesti yrityksiä EU-ssa, kansallistavat meidän tukemme ja sijoittavat tällaisiin rahastoihin. Tietysti tässä pyritään toimimaan niin, että saadaan enemmän investoijia mukaan. Sitten kompromissi, jota esittelijä on esittänyt, se on tämän suuntainen. Tämä on kaikki erittäin myönteistä. Pitää vielä tarkistaa asia teknisesti, onko se toteutettavissa, mutta olemme varsin myönteisiä sen suhteen, mitä olet tästä kertonut. Seuraavaksi, mitä tulee säilytysyhteisöihin, se, että on tällainen käytössä. Tämän, tämän suhteen olemme hiukan varauksellisempia. Haluaisimme mahdollisimman kevyen rakenteen niin, että kynnys käyttää uutta aloitetta olisi mahdollisimman helppoa. Ehkä pitäisi tarkistaa tätä asiaa vielä. Me olemme valmiit osallistumaan tähän pohtimiseen ja me puolemme järjestelmää, joka todellakin on mahdollisimman kevyt lainausmerkeissä. Mielestäni pitää kehittää myös välineitä, ja komissio juuri tätä pitäisi tehdä minun mielestäni, sellaisia välineitä, että näiden investointien va- vaikutus voidaan mitata ja saatte täyden tukeni. Tämä on mielestäni erittäin hyvä lisäys tässä ja tästä tarkistaa myös Euroopan valvonnan roolia. Sitä pitää vielä täsmentää. Siis kaiken kaikkiaan suhtaudumme varsin myönteisesti tähän miehitintöön ja lähestymistapaan, jota olette esittäneet. Mutta tästä pitää varmasti vielä jatkossa puhua, keskustella ja ryhmäni voi kyllä teitä tässä tukea. Kiitoksia. Mrs. Lulling. Mrs. Luling. Kiitos puheenjohtaja. Haluan pahoitella edustaja Aukonille sitä, että tuli myöhään paikassa, paikalle mutta kuitenkin minulla on tarkistus 53, 78 ja 84, joita haluaisin tässä hieman esitellä. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy edistää avoimuutta suhteessa kolmansiin maihin. Ja 53 tarkistuksen suhteen toivoisin, että, että rahaston hoitajat vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa hoitaisivat myös näitä rahastoja ja tämän mukaisesti kun me hyväksyimme mietinnön finanssitransaktio vero asioista, niin mehän emme äänestäneet tarkistuksista, joita jotkut meistä tekivät, jotta nimenomaan näitä rahastoja ei otettaisi mukaan tähän finanssitransaktioveroasiaan. Tämä voitaisiin vielä korjata täysistunnossa, koska valitettavasti ne, jotka olivat silloin paikalla, eihän tässä saa käydä niin, että me rankaisemme näitä rahastoja. Niissähän on mukana myös yksityisten sijoittajien varoja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, eikä heillä voida maksattaa tuhansia euroja niin, että he häviävät rahansa tällaisen äh, kerrannaisverotuksen kautta. Varmaankin edustaja Okoni sanoo, voiko hän ottaa huomioon näitä tarkistuksia. Pahoittelen, jos jo totesitte tämän, mutta en vain ollut paikalla kuulemassa sitä. Kiitos. Um, I understand the commission would like to take the floor. Ilmeisesti komissio haluaa myös puheenvuoron. Uh, oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijää Rova Okonia ja kaikkia parlamentin jäseniä, jotka tänään ovat keskustelemassa tarkistuksista, joita on tehty. Meidän mielestämme, mielestämme ne parantavat ja rikastuttavat tekstejä. Ihan lyhyesti haluaisin ehkä reagoida yhteen asiaan, jonka esittelijä otti esille. Ja mielestäni se hyvin tiivistää keskustelun kulun, jota tästä asiasta. Ensinnäkin tämä merkin, merkin saamisehdot ja tämä kynnysarvo. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että 70 prosenttia tuntuu tasapainoiselta luvulta. Toisaalta pitää pystyä varmistamaan, että social ne soit pas dilué et que... Tämä pa- pa- passi, joka on myönnetään, että nämä rahastot erottuvat muista investoista tai sijoittajista tietysti tarvitaan riittävää joustoa, jotta voidaan rakentaa näitä salkkuja, jotka ovat sitten kiinnostavia sijoittajille. Täällä me olemme ottaneet esille myös sen, että mahdollisesti voidaan aikaa ajassa tätä rajoittaa. Te otitte esille viisi vuotta. Silloin rahasto ymmärtääkseni, silloin se on investoinut tämän 70 prosenttia. Olette huomannut, että komissio ei ole tällaista rajoitusta ehdottanut itse. Me olemme sitä mieltä, että siitä voi joitakin haittoja syntyä, erityisesti sen, että loppuvaiheessa rahasto joutuu investoimaan esimerkiksi sosiaalinen yrityksiin, jotka eivät ole lopuksi niin kovinkaan houkuttelevia ja kiinnostavia. Sitten tämä hiukan nopeuttaisi näitä investointeja, emmekä tällaista haluaisi vaikutuksena saada aikaan, mutta Muutoin olemme pitkälti samoilla linjoilla ja jatkossakin voimme keskustella tältä pohjalta. Sitten yhteys AIFM-direktiiviin vaihtoehtoista sijoitusrahastojen hoitajista. Me olemme panneet merkille, että täällä parlamentissa, samoin jossakin jäsenvaltioissa, ha- ha- halutaan, että rahastot, jotka ylit- eivät tätä 500 miljoonan kynnystä, voit silti käyttää tätä passia hyväkseen Tämä varmastikin, tähän liittyy teknisiä kysymyksiä tietysti, jotka pitää ratkaista erityisesti, miten tämä sopii yhteen IFM-direktiivin sääntöihin, jotka liitetään sitten vielä tähän asetukseen, josta tänään puhutaan. Mutta mielestäni tästä varmasti voidaan keskustella syvällisemmin jatkossa. Sitten miten määritellään yhteiskunnan yrittäjyyttä kehitys, se on tärkeä kysymys. Tietysti myös komissio on yrittänyt invoida tällä saralla ja ehdottanut määritelmää, joka liittyy siihen, mitä ehdotimme tiedonannossamme koskien yhteiskunnallista yrittäjyyttä, mutta tässä varmasti voidaan, kyllä on varaa muuttaa tekstiä, sopeuttaa sitä ja ajatellaan, että jos tämä määritelmä voi vaikuttaa kielteisesti sijoituksiin. Esimerkiksi te otitte esille yhteiskunnallisen tuoton asunto tuotannon. Sitten ehkä tällainen herkempi kysymys, nimittäin sijoituspaikka. Euroopassa yritysten kohdat, jotka ovat valintakelpoisia, tässä olemme panneet merkillä, että emme ole halunneet tällä tavalla rajoittaa toimintaa kahdesta syystä. Ensinnä yleensä rahoitussääntelyssämme meillä ei ole tämän tyyppisiä rajoituksia koskien investointeja, koska mehän puhumme nyt pääomavapaasta liikkumisesta ensinnäkin. Samoin nämä syyt liittyvät siihen, että jotkut rahoituksen perustajat itse haluaisivat mahdollisuuden saada mahdollisimman laajan sijoittajapohjan niin, että saavat sitten houkuttelevia salkkuja rakennettua ja voivat toimia myös aikarajoissa, joka sopii yhteen sen kanssa, että tässä on kyse markkinoista, jotka ovat vielä aika ovat nuoret markkinat Euroopassa ja ja investointiinto ei nyt ole niin kovin runsasta vielä tässä vaiheessa yhteiskunnallisen yri, yrityksiin. Sitten vielä pari asiaa lopuksi. vähittäis- tai piensijoittajien mahdollisuudet. Me olemme tietysti sitä mieltä, että keski- ja pitkällä aikavälillä tämä on hyvä tarkoitus tai tavoite, mutta emme mielestämme ole valmiit esittämään sääntelyä tällä alalla. Tavallaan toisaalta näin tarjonta olisi houkuttelevaa ja se alistettaisiin kevyellä sääntelyjärjestelmällä, mutta samanaikaisesti koska kyse on vähittäissijoittajista, pitäisi tarvittava suoja pystyä tarjoamaan, ja me olemme panneet merkille esittelijän ehdotuksen siitä, että avataisiin sijoitusmahdollisuudet eh, OPCVM-rahastoille, yhteissijoitusyrityksille, eh, kaikki Siis tämä on hyvä tavoite, mutta seuraukset, mitä tulee sijoittajan suojaan ja tiedottamiseen, meistä tämä ei ole riittävän pitkälle vietyä, jotta voitaisiin näin nopeasti mennä tähän suuntaan. Ja vielä lopuksi tärkeä kohta säilytysyhteisöistä. Tästä puhuttiin pitkälti ja laajalti neuvostossa. Tässäkin asiassa komissio ei pitänyt tärkeänä tehdä sellaista ehdotusta, jos olisi velvollisuus nimetä yh- säilytysyhteisö. Olemme ehdottaneet, että tehdään tällainen kustannushyötyarvio. Ja jos on velvollisuus nimetä tällainen yhteisö, niin silloin voidaan menettää omaisuutta eikä noudata ehkä sääntöjä Mainitsin vielä kaksi asiaa. Itse ala tai sektori, viitan tähän kuulemiseen, joka pidettiin tässä valiokunnassa. Se ei oikeastaan puolella tätä ei nähdä todellista tarvetta määritellä säilytysyhteisöä. Ja toinen asia, tärkeä sekin, nimittäin pitää hyvin tätä, mistä nyt oikein puhutaan, kun puhutaan säilytysyhteisöstä. On tärkeää tietää, että kun tästä asiasta puhutaan, pitää, pitää selkeästi identifioida toisaalta riskit ja ne toiminnat, jotka haluamme antaa näille säilytysyhteisölle jos menetään, menetään, onko riski sitä, menetään varoja tai ei noudata sääntöjä, joita sovelletaan rahastoissa. Tämä, tässä ulkoinen tarkastustoiminta voisi olla hyödyllistä säilytysyhteisöjen kohdalla. Mielestäni nämä ovat sellaisia kohtia, jotka pitää, pitää mielessä silloin, kun keskustellaan tästä. Lopetan tähän puheenjohtaja ja kiitän, että sain puheenvuoron. Thank you very much. Um, I think we will... Kiitoksia. Esittelijä Rouva Okoni. Merci, Monsieur le Président, cher collègues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Totta kai Seurasin kollegoiden tekemiä analyysejä. Ja aivan nopeasti totean heille, että mehän jatkamme yhteistyötä rakentavassa hengessä. Ja niin, että samassa hetkessä jatketaan kuin mitä näissä aiemmissakin keskusteluissa. El Kadrawi, yhteiskunnallisen yrityksen määritteleminen, tämä on teille tärkeä asia. Me olemme jo ottaneet huomioon teidän ehdotuksenne ja varmasti tähän suuntaan edetään. Olle Schmidt. Säilytysyhteisö ja kevyempi rakenne. Järjestely. Tietenkään emme halua, että lähdetään lisäämään tässä sääntelyä säilytysyhteisöjen su- suhteen. Tästä aiheesta vielä on puhuttava ja on otettava uudelleen tiettyjä kantoja esille. No sitten 50 prosenttia ja tarkistus, joka liittyy tähän kynnysarvoon, 70 prosenttia ja Ulle Smith haluaisi laskea tätä 50 Kenties tästä vielä pitää keskustella yhdessä. Sitten Astrid Lulling. Mehän olemme jo ottaneet huomioon tietyt tarkistuksenne ja joka tapauksessa tarkoitus oli tavata teidät kahdenvälisissä keskusteluissa tietyistä mielenkiintoisista ehdotuksistanne. Rakas Astrid, minähän totta kai annan teille kaiken antiiksi. Anteeksi, ei, ei ole tässä minkäänlaista ongelmaa. Minä olen kovasti arvostanut sitä ilmapiiriä, joissa nämä neuvottelut ovat kaiken kaikkiaan käyneet. Me jatkossakin teemme yhteistyötä ja erityisesti haluan kiittää komissiota tästä asetusehdotuksesta, joka on laadukas ja siitä, että komissio on ollut niin yhteistyöhalukas. Tanska puheenjohtajavaltiona ja neuvostot luonnollisesti ansaitsevat kiitokset ja sihteeristö, jonka kanssa on aina niin hedelmällistä tehdä yhteistyötä. Ja vielä kerran kiitokset kollegoille tästä hedelmällisestä työilmapiiristä. Kiitos. Regarding the timetable. aikataulusta taas toukokuun lopussa äänestetään sitten heinä tai syy, heinäkuussa tai syyskuussa täysistuntokäsittely. Tästä kerrotaan tarkemmin vielä myöhemmin. Seuraavaksi mietintö, joka liittyy läheisesti tähän aikaisempaan. Oikeastaan niistä piti samanaikaisesti keskustellakin, mutta päätimme sitten ottaa ne perä, peräjälkeen. Eurooppa, ähm, eurooppalaiset pääomasijoitusrahoitusrahastot tai riskirahastot. Tästäkin on tehty yli sata tarkistusta. Ja ehkä parasta antaa puheenvuoro heti Filipille. Allez, ah, Sophie, je parle français euh, cette fois-ci, ça va? Euh, je pense que... Sophie puhunkin ranskaa. Varmasti täällä ymmärretään. Tämä, mutta käykö... Kiitoksia ja anteeksi, tulin hiukan myöhään. Ei tämä ole kovinkaan vaikea aihe. Ei voida todellakaan sanoa, että tämä olisi hankala kysymys. Työtaakka ei ole kovin suuri ollut. Mielestäni työ on sujunut varsin rakentavassa hengessä. Meillä oli varjo esittelijöiden kokous Strasbourgissa kaikki, ja oikeastaan kaikki asiat se, saavat hyväksynnän. Tänään voidaan vasta vielä loppuun asia. On kysymys siitä, pitääkö vaiko ei tämän passin yhteydessä koskien riski mm, pääomarahastoja toimia niin kuin on tehty. Pitäisikö olla näitä säilytysyhteisöjä vai ei? Suuri enemmistö, jos tästä pitäisi äänestää heti, on, että tällaista ei ottaisi käyttöön erityisesti yksinkertaisuuden takia. Tarkoituksena on, että tämä järjestelmä on tällainen poikkeusjärjestelmä IFM-direktiivistä. Se pyritään yksinkertaisuuteen. Ymmärrän kyllä tämän perustelun ja ehkä sitten tämä riippuu sitten perustelusta, saan kuulla. Ja Luxemburg ja Ranska puolustavat asemansa säilytysyhteisönä tai he puoltavat näitä. Meidän voitaisiin tässä sellainen perustelu, että pyritään suojelemaan kuluttajia. Kyllä, pitää kuitenkin tietää, että tässä on kysymys 500 miljoonasta eurosta suurin piirtein puhutaan varmasti kuluttajista, joilla nyt on hiukan varoja. Kyllä heidän pitäisi pystyä myös itse arvioimaan, onko, liittyykö toimintaan riskejä näissä investointirahastoissa, joihin rahansa sijoittavat. Minä olen sitä mieltä, että asia pitäisi jättää auki. Jos ei artiklatekstiä oteta mukaan, niin olisi hyvä, että tällaisen tarkistuslausukka todettaisiin, että tämä on sellainen kohta, josta komission pitää ottaa kantaa, erityisesti jos tulevaisuudessa halutaan laskea kynnystä päästä mukana näihin rahastoihin Halutaanko järjestelmä, jossa pienyrittäjätkin voivat, to- piensijoitajatkin voivat toimia? Silloin ehkä pitää näin tehdä, jos pidetään kiinni enemmistökannasta. Minä itse en ole vielä määritellyt omaa kantani. Tulevina päivinä tulen näin tekemään ja ensi viikolla tulen tähän pureutumaan muun osalta. Ollaan samaa mieltä siitä, että tiettyä joustoa tarvitaan kahden ensimmäisen vuoden aikana ennen kuin rahastot joutuvat investoimaan 70 prosenttia näihin valintakelpoisiin yrityksiin, sulkea pois suurin piirtein. Pää, halutaan siis tukea investointeja ja innovointia. Aina ei ole kuitenkaan menty hyvään suuntaan. Me tietysti haluaisimme enemmistönä sitä, että olisi kyse riskipääoma rahastoista, jotka investoivat toisen tyyppisiin asioihin kuin pelkästään rahastokysymyksiin, eikä tuettaisiin enemmän tällaista reaalitaloutta kuin pelkästään rahoitustaloutta. On poistettu viittaus öö, ajalta määriteltyihin rahastoihin, jotta vältettäisiin liik- liiallista jäykkyyttä järjestelmässä. On laajennettu määritelmää myös mahdollista hyödynsaajista. Tästä puhuttiin myös Sofin mietinnössä. Mitä tulee sitten lainan o- lainanottomahdollisuuteen näissä rahastoihin? Kyllä lain- voidaan lain- lainata, mutta ei saa ylittää pääomasitoumuksia, joita vielä ei ole muutettu näin avaat, suljetaan portti siltä, tai tie siltä, että ryhdytään sen toimeen kuin pää, pääomasijoitukseen tässä yhteydessä. Puhuin säätösyhteisöistä. Pidän, ehkä lopetan tähän. Me olemme tehneet erittäin rakentavassa hengessä työtä. Mielestäni enemmistö varmasti murskaavastikin on samaa mieltä täällä Tämä on pieni ele EU-sta, näin voidaan lisätä sijoitustoimintaa. Ainakin minä olen vakuuttunut tästä. Hetkin selitin tätä äh, aikaisemmassa kokouksessa, että sijoituksen täytyy saada, sijoitukset täytyy saada vauhdittamaan paljon enemmän taloutta kuin tällä hetkellä. Kiinassa sijoitustoiminta toimii ja uskon, että kaksi asetusta, jotka tulemme hyväksymään, ovat asetuksia, jotka voivat myötä vaikuttaa vaatimattomalla tavalla siihen, että palataan kestävämpään talouteen jatkossa. Kiitoksia. Fine. Um, we come to the shadow Hyvä sitten varjoesittelijät. Käykö, että Elkan Raui puhuu ensin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä joustavuudesta. Minä joudun lähtemään toiseen kokoukseen. Ihan aluksi haluaisin totta kai kiittää esittelijää tehdystä työstä ja hyvin syydestä yhteistyöstä. Hänen sanomansa on ihan totta. Meillä oli loistava varjoesittelijöiden kokous Strasbourgissa. Siellä käsiteltiin kompromisseja. Minusta tuntuu, että olemme nyt hyvin lähellä tulosta. Tämä on myös hyvä tulkinta siitä, mitä tämän välineen kautta haluamme saada aikaiseksi. Me haluamme lisää pontta, jotta nyt investoitaisiin enemmän innovatiiviseen risuuteen. Muutama seikka. Closed-end-rahastot. Todella tarvitsemme avoimen järjestelmän. Haluamme ryhmäni kanssa tukea sitä, että tämä on mahdollisimman helppoa. Me sinänsä tue tätä tuota hallinnon kysymystä myöskään, koska tätä ei saisi nyt kuormittaa liikaa tätä ehdotusta, koska silloin siitä tulee epäkiinnostava. Lisäksi haluaisin sanoa, että Tämän on erotuttava niistä säännöistä, joista päätettiin hedge-rahastojen yhteydessä. Ja mitä sitten kynnysarvoihin tulee, minun ehdotukseni olisi, että laskettaisiin summaa 15 000 euroon, jotta voisi osallistua. Mutta tietenkin tämän täytyy liittyä sijoittajasuojaan ja siihen, että potentiaalisille sijoittajille annetaan riittävästi tietoa, jotta järkevän päätöksen voi tehdä tietoon perustuen. Sitten viimeinen seikka. Tekstissä on tehtävä yhteys muihin aiheisiin, joita käsittelemme tällä hetkellä, jotka liittyvät sijoituksiin innovatiivisella alalla. Horisontti 2020 esimerkiksi tulee tässä mieleen ja muut riskivälineet. Tämän verran halusin sanoa tänä päivänä. Varmasti yhdessä voimme monet tukea tätä ehdotusta. Kiitos, Hybner. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kuin kollegat siitä, että tässä on sujunut yhteistyö varjoesittelijöiden ja esittelijän kesken todella erityisen hyvin. Suurimmasta kysymyksistä on päästy jo kompromisseihin ja nyt odottelemme viimeisiä pikkumuutoksia – esittelijän puolelta. Me olemme päässeet sopuun monista seikoista, jotka olivat tärkeitä meille useimmille. Esimerkiksi mitä tulee menemmin prosenttiosuuksiin näistä sijoituksista ja miten kiistä kysymyksiä voidaan hoitaa ja monet muut kysymykset. Minulle oli myös tärkeää se, että pystyimme sopimaan siitä, että kaikki rahastot, jotka kasvavat yli 500 000 rajan, voivat edelleen käyttää tuota riskipääomarahastopassia. Se on hyvä kompromissi, koska ei pitäisi rangaista niitä, jotka kasvavat nopeasti. Haluaisin myös sanoa, että tuosta 15 000 versus 100 000 kynnysarvona – Suhtaudun edelleen avoimesti argumentteihin molemmin puolin, koska mielestäni olisi hyvä, että houkuteltaisiin suurempaa sijoittajien ryhmää, mutta toisaalta tähän liittyy riskit, joita tässä on otettu esiin, että ihmisten elin säästöt saataisiin tässä menettää. Meidän pitää Ehkä vielä nukkua pari yötä pohtia tuota. Ja sitten tuo kysymys Mielestäni tämä on turha taakka rastoille, jotka tulevat tämän asetuksen alle. Tämä riskipääomarahoitusasetus kai alun perin oli tarkoitettu tuollaiseksi kevyeksi järjestelmäksi. Ja nyt meidän pitäisi pyrkiä ylläpitämään tätä keveyttä. Käsittääkseni, kun olen keskustellut kollegani kanssa, jotka esittivät tarkistuksia, jotka puolsivat säilytysyhteisöä, niin käsittääkseni keskeisin huolenaihe tässä liittyy siihen mahdollisuuteen, että vaihtoehtoisen sijoitusrahastohoitajien alle tulevat näiden rahastojen hoitajat voisivat tulla tässä esiin. Kuitenkin artiklassa kaksi käsittääkseni tällaiset hoitajat jätetään ulkopuolelle, jotka jäävät tuoman AIFM säätelyn alle. mistä miljoonaa on myös alhaisempi kuin tuo FM-direktiivin. Eli en oikein löydä nyt argumentteja, jotka puoltaisivat tuota säilytysyhteisöä ja toivoisin, että Filip esittää kompromissin, joka sopii kaikille ja toivon, että nyt saamme tämän asetuksen nopeasti päätökseen. Siitä on varmasti etua alalle, jos epätietoisuuden kausi voidaan pitää mahdollisimman lyhyenä. Kiitos. Uh, Kiitos paljon. Edustaja ook van mijn kant uh, natuurlijk een eerste dank u. Kiitoksia myös omasta puolestani. Haluaisin kiittää teitä erinomaisesta yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Tämä on tärkeä asia varmasti sektorille ja kompromissi varmasti voidaan saavuttaa. Ja uskon, että hyvä enemmistö löytyy tätä tukemaan. Uskon, että on tarpeen saada aikaan joustavat sääntelypuitteet, koska nämä rahastot sitten alkavat uudelleen sijoittaa ja näin pitäisi alkaa vauhdittaa reaalitaloutta. On paljon nukkuvaa pääomaa ja riskipääomaa tarvitaan ja tämä on yksi tapa saada uutta vauhtia talouteen. Edelleen on tärkeää, että meillä on asetus, joka on tarpeeksi kevyt rakenteinen ja tämän pitää sen pitää koskea yleensäkin rahoituslaitoksia ja eurooppalainen passi voi tässä auttaa näis, näis, näitä rahastoja, koska meidän pitäisi houkutella rahaa, pääomaa räätylyttävästi ja tällä olisi houkuttelevampaa, houkuttelevampaa sijoittajille ja näin voidaan vauhdittaa taloutta uudella riskipääomalla viime viikon kokouksessa Strasbourgissa saimme paljon myönteistä aikaan. Me olemme pystyneet suuntaamaan komission ehdotusta esimerkiksi, mitä tulee riskipääomaa rahastojen hoitajien. Jatkossakin he voivat käyttää tätä passia, vaikka ylittäisivät 500 miljoonan kynnyksen tai rajan. heitä, heitä pidä rangaista, jos he ovat toimineet menestyksekkäästi joitakin käsitteitä on tulkittu hiukan laajemmin ja myös tämä oman pääoman kaltainen kaltaisuus on myös määritelty hyvin. Sitten velkarahoitus myös. Sitten mitä tulee innovatiivisiin välineisiin eu 2020-strategiaan, niin on hyvä, että tämä yhteys on syntynyt. Sitten on vielä joitakin keski, keskeneräisiä kohtia, Mielestäni täällä on jotakin liian, liian pitkälle men, suhteettomia toimenpiteitä, jos otetaan mukaan. Perustelut ovat hyvin tiedossa. Tässä on kyse sijoittajien suojelusta, mutta nämä ovat sijoittajia, jotka tuntevat oman riskipääomansa ja nämä markkinat ei ole kyse niin kuin yhteissijoitusyrityksessä pienistä tuotteista, minusta tämä on merkittävä perustelu. Monia muitakin perusteluita voidaan esittää kun pääoma vapautetaan, se, siitä pitää tulla voittoa tai tuottoa. On varsin monia mekanismeja, joita on otettu käyttöön, jotka aiheuttavat sen, että on turhaa ottaa käyttöön säilytysyhteisöä. Sitten riskit sijoittajille – Tietysti pienten sijoittajien kohdalla on loogista, mutta tässä on kyse yksinkertaista rahoitustuotteista. Investoijat tuntevat itse tämän asian ja uskon, että tällainen yksityiskohtainen tiedonanto olisi turhaa, koska ei se mitenkään lisää sijoittajaturvaa eikä kuluttajaturvaa. Kompromissi tuntuu siis olevan aivan ulottuvilla ja uskon, että varmasti voimme ratkaista tämän kysymyksen säilytysyhteisöstä ja avaintiedosta. Olemme siis lähellä kompromisseja. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän ja varjostelijoiden kanssa ja minä toivon, että näin voidaan myös elvyttää taloutta. Does the... no. Haluatko komissio käyttää puheenvuoron? Ei, no sitten annan puheenvuoron jälleen esittelijälle. Toevoegend eh, wat ik zal doen is die twee openstaande punten in de loop van volgende weken verwerken. Niin. Meillä on vielä muutama kohta avoinna. Lähiviikkoina niitä työstämme ja saatte niistä ehdotuksemme lähiaikoina. Fine. Um, so again the... Selvä, kiitos. Aikataulu samalla tapaa 30. tai 30. päivä toukokuuta äänestetään heinäkuun tai syyskuun täysistuntoon. Se selviää myöhemmin. Seuraava kokous järjestetään maanantaina 7. toukokuuta kello 15. Ja sitten toinen kokous tiistaina 8. päivä aamulla kello 9. Kokous päättyy. Kiitos oikein paljon.